Let's start, colleagues. Uh, the next... No niin, kollegat. Seuraavaksi esityslistalla on vuosikertomus 2017. Euroopan tietosuojavaltuutettu Giovanni Buttarelli on paikalla. Tämä on tämän hetkinen tietosuojavaltuutetun raportti. Ja Euroopan tietosuojavaltuutettu on tullut tähän valiokuntaan ja olemme saaneet neuvoja tietosuojaan liittyvistä esimerkiksi mitä tulee yhteen toimivuuteen, digitaalisen sisällön direktiivi ja sähköinen yksityisyys, e-privacy. Tietosuojavaltuutettu on toimittanut tietosuojavaltuutettu turvallisuusneuvostolle tietoja. Ja nyt noudatetaan tätä asetusta ja Buttarelli sitten kertoo näistä asioista alustuksessaan. Te saatte 15 minuutin puheenvuoron korkeintaan. Olkaa hyvä. Good morning everybody. Thank you, madam. Hyvää huomenta. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Arvoisat edustajat, haluan todeta, että minulla on jälleen kerran ilo ja kunnia esitellä teille viime vuoden kertomuksen. Tämä on 14 kertomus ja se oikeastaan on ikään kuin virstan pylväs Vuonna 2018 kertomuksen yhteydessä tulen kertomaan teille EDPSstä, että myöskin Euroopan tietosuojaneuvostosta. Paljon työtä on tehty sen varmistamiseksi, että uusi neuvosto saa kaipamansa tuen heti alusta lähtien, jotta se voi tarjota ensiluokkaista tietoa kaikille toimijoille. Me otamme huomioon tietenkin johdonmukaisuuden tarpeen ja laskemme jäsenten rakentavaan yhteistyöhön. Me katsomme, miten rajat ylittäviä kysymyksiä käsitellään, miten voimme neuvoa valvojia hyvällä tavalla. Sanktioita tullaan käyttämään, mutta niistä kuvastuvat 29 sääntelijän kulttuurilliset erot. Meidän täytyy löytää yhteinen ääni työhömme varsinkin näinä aikoina, kun otetaan huomioon, mitä on tapahtunut, eli kun on käytetty online-maailmassa henkilötietoja väärin hyväksi. Me haluamme tarjota markkinoille ja kansalaisille oikeusturvaa. Eli nyt tilanne on muuttumassa, mutta nyt näemme myöskin, että nämä säännöt, jotka täällä hyväksyttiin, miten ne vaikuttavat ruohonjuuritasolla heti ensimetreille. Ja olen iloinen voidessani kertoa teille, että yleisesti ottaen toimielimet ovat valmiina toimintaan. Tämä kuulostaa kliseeltä, mutta meille tämä on kuin yksityinen sektori, eli kyllä koolla on väliä. Me tiedämme, että pienet tahot vaativat selkeämpää opastusta. Toiset suuremmat instituutiot, niillä on resursseja ja kokemusta ja osaavat riskihallintoa toteuttaa. Ja jos katsotaan pari vuotta taaksepäin, niin olen havainnut, että meidän ennusteemme ovat olleet paikkansa pitäviä. Me olemme olleet huolissamme, kun kolme vuotta sitten totesimme, että me, meidän on keskusteltava siitä, miten datapohjainen teknologia kehittyy. Me vaadimme edelleenkin vastuuvelvollisuutta ja takeita, byrokratian leikkaamista. Se on tehokkain tapa vaalia tietoturvaa. Ja olemme myöskin sitä mieltä, että yleinen tietosuoja-asetus on tärkeä, mutta yksistään se ei riitä. Teknologiajättien asema huomioiden ja järjestelmän liittyvät tekijät, joka on näkynyt muun muassa tietovuototapauksessa, niin me tarvitsemme myöskin säätelytoimia. Ja tästäpä syystä olinkin tyytyväinen, että libevaliokunta ja Anna Gomez on vaatinut johdonmukaista lähestymistapaa ja että asia on käsitelty massadata mietinnössä. Kyse on tietosuojasta ja yksityisyydestä. Se on tapetilla ja me haluamme, että sitä käsitellään säännönmukaisesti. Näin asiaa täytyy käsitellä. Minun tehtävänäni hyvän kollegani avustuksella Oisek Vievrovskin kanssa tarkoitukseni on toimia rehtinä neuvonantajana teille pyynnöstä voimme toimia myöskin tuomioistuimeseen. Me jatkamme GDPRn pohjalta, mutta haluamme vaalia myöskin synergiaefektejä, ottaen huomioon omat tehtävämme sekä neuvoston tehtävät, Euroopan tietosuojaneuvoston tehtävät siis, sekin tulee olemaan aktiivinen lojaali toimija. Me tiedämme, että Euroopan parlamentti voi pyytää meiltä teknistä apua hyvinkin lyhyellä aja, aika varoituksella. Me tiedämme, että teknologia kehittyy nopeasti, siksi tällainen tarve saattaa syntyä. Kuten sanoin, että tämä on tietosuoja teema vuosi ja nyt päästään asian viimeisimmät käänteet tulevat näkymään tulevassa konferenssissa, joka järjestetään parlamentin tiloissa 22-25. lokakuuta. Tietosuojasaralla emme kilpaile toistemme kanssa, vaan teemme yksissä tuumin töitä. Ja tämä tulee osoittamaan, että te olette edelläkävijänä lainsäädäntökentällä. Eli tavan ihmisen rooli korostuu tässä. Digitaalista etiikkaa käsitellään poliittisen johtajien ja visionääristen toimijoiden kanssa. Toivoisin, että siellä kertoisitte, miten hyvin EU haluaa toimia. Meidän täytyy jatkaa saavutustemme pohjalta. Viime vuonna aloitimme työmme teidän ja neuvoston kanssa digitaalisen sisällön direktiivin osalta. Ja tänä vuonna olemme valmiita tukemaan teitä datan vapaan liikkuvuuden aloitteen kannalta. Me olemme aina sanoneet, että kompromisseihin ei ole varaa perusoikeuksien osalta. Dataan on kuljettava, mutta sääntöjen noudattaen. Eilen illalla julkaisimme kertomuksen tietosuojasta ja online-manipuloinnista siitä syystä, että tietosuojayhteisössä on käsitelty valeuutisia, vihapuheita, mikrokohdennettuja kohdennettua toimintaa. Sitä on käytetty hyväksi. Ja tämä johtuu siitä, että järjestelmä on ollut vielä aika lailla hallitsematon ja valmo, vailla valvontaa. Meidän täytyy täydentää lainsäädäntöä tarvittavalla tavalla ja mekin tulemme tekemään, että kaikkemme, että online manipulointi saadaan kitjettyä. Kymmenen vuotta sitten globaali järjestelmä joutui taipumaan erinäistä ongelmista johtuen. Ja nyt olemme ikään kuin samanlaisessa pisteessä globaalin digitaalisen ekosysteemin tiimoilta. Tämä aiheuttaa demokratioille, demokraattisille järjestelmille ongelmia, ja tämä kannattaa pitää myöskin tulevia Euroopan vaaleja silmällä pitää mielessä. Ja mitä tulee meidän toimiimme asetuksen päivittämiseksi teidän tavoin, niin minäkin uskon siihen, että EUn pitää toimia edelläkävijänä ja että se myöskin johdonmukaisesti soveltaa näitä hyväksymien lakeja. Yleinen tietosuoja-asetus, sitä pitäisi soveltaa kaikissa, kaikilla saroilla johdonmukaisesti. Me olemme sanoneet selkeä, selkeän sanakääntein, että kaikkiin pitää soveltaa lakia yhtä lailla, varsinkin hallinnollisen näkökulman vinkkelistä katsottuna – Ja tämä onnistuu nykystandardeja vaalimalla ja johdonmukaisuutta vaalimalla. Tästäpä syystä valtuutetun ominaisuudessa voin sanoa, että Europolkin pyrkii toimimaan usein vastuidensa mukaisesti – ja suuntaviivoissa kerromme, miten näitä tietoja tulisi käsitellä. Eli me tulemme jatkamaan tietojen säilyttämiseen liittyvien kysymysten käsittelyä. Ja minä uskon, että me olemme nyt kyllä ihan oikealla jäljellä. Lopuksi haluaisin kiittää myöskin Euroopan parlamenttia tekemästänne työstä. Te olette joutuneet melkoisen taakan alle. Historiallinen aikakausi on alkamassa, mitään vastaavaa ei ole missään nähty. Yli sata maata on katsonut, miten Euroopassa toimitaan tällä saralla ja me olemme erittäin kiitollisia parlamentille tekemästäne työstä. Nyt on vielä vuosi aikaa ennen tulevia Euroopan vaaleja. Toivoisinkin, että olette edelleenkin tietoisia siitä, että teemme kaikkemme teidän tuke, tukemiseksi. Me olemme tietoisia niistä kysymyksistä, joita täytyy vielä käsitellä e-privacy-asiaan ja asetuksen liittyen EU-ssa ja muuallakin. Odotukset ovat korkealla Tarkoituksena on varmistaa johdonmukaisuus. Sen tarvetta ei pidä vähitellä. On jo annettu ymmärtää, että asialle on annettu näin suuri merkitys. World Wide Webin kehittäjät Venezuela ilmoitti pari viikkoa sitten muun muassa, että digitaalista hyvinvointia voidaan vain laaja-alaisen lähestymistavan kautta vaalia. Ja, siksi, ja tämän lisäksi meidän täytyy mahdollisimman laajalta rintamalta lähteä sääntöjä kehittämään. Ei olisi reilua startup-yrityksille, kansalaisille tai teknologian jäteille, jos markkinoita säänneltäisiin hajautetusti, vaan Euroopan parlamentin tulee tämä työ tehdä. Ja siksipä haluankin kiittää teitä huomiostanne ja mikäli teillä on kysyttävää, niin mielelläni pyrin näihin kysymyksiin vastaamaan. Kiitoksia. Kiitoksia Buttarelli tästä kattavasta alustuksesta. Nyt sitten valiokunnan jäsenet saavat puheenvuoron. Ensimmäisenä Kienge. Grazie. Kiitoksia. Haluaisin omaltakin osaltani kiittää tohtori Buttarellia näistä tiedoista. Puhun aivan lyhyesti. Näiden päivien aiheena, josta tekin puhuitte, koskee tietojen suojan etiikkaa, on osoitettu, kuinka tämä asia on kokonaan käännetty päälailleen. Haluaisin, että pohtisitte sitä, mitä on tapahtunut tämän Cambridge Analytica-yhtiön kanssa. Siellä on lähteiden mukaan tieto yksityisyyteen suojaa rikottu eikä ole avoimesti suojeltu tietojen käyttäjä. Vielä vakavampaa on se, koska tämähän liittyy vaaleihin, on todella se, että nyt on kyseenalaistettu monien maiden demokratia. Sen valossa, mitä nyt on tapahtunut, nämä väärät, väärät uutiset ja vihapuhe, Millaisia ehdotuksia voisitte esittää näihin tilanteisiin ja erityisesti tähän Cambridge Analytica-tapaukseen? Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Diastemera. Muchas gracias. Kiitoksia Buttarelli. Kiitoksia tämän kertomuksen esittelystä. Eilen näimme teidät Sofiassa, vaikka te ette nähneet meitä. Mutta näimme tämän Pyroskin sitten. Olen hiukan huolissani toisesta osasta tästä myönteisestä arviosta, mitä tulee tietosuojaan Europolissa. Sanoitte, että olemme oikealla tiellä, mutta myöskin sanoitte, ja haluaisin tästä nyt hiukan täsmennyksiä. Te puhuitte tästä tietojen säilytyskaudesta ja on tiettyjä kysymyksiä, jotka liittyvät tähän analyysiin. Ja mielestäni nämä ovat heikkouksia. Eli haluaisin kuulla näistä asioista hiukan tarkemmin. Kiitos. Thank you, Augustin. Kiitoksia. Sitten Lopes Aguilar. Gracias. Kiitoksia. Hyvän Johnny Buttarelli, kiitän tästä tekemästänne työstä toimessanne. Nyt on hyvä hetki pohtia näitä eri skandaaleja, jotka ravistelevat demokratioidemme oikeudellista omaa tuntua järjestelmissä, jotka perustuvat kaikkein pidemmälle meneviin perusoikeuksiin, on aivan selvää, että nämä de facto monopoliat, joita suuret yhtiöt johtavat, nämä niin sanotut jättiläiset, internetin jättiläiset, nämä yhtiöt nyt tekevät tyhjäksi ne takuut, joihin tähän mennessä olemme luottaneet, kuten yksityisyys ja henkilötietojen luottamuksellisuus ovat nyt jäämässä jyrän alle. Haluaisinkin kysyä teiltä, missä määrin voidaan ennakoida, että tietosuoja-asetus, joka vahvistaa oikaisuoikeutta ja mm, mm, poispyykibisoikeutta, eli tätä oikeutta tulla unohdetuksi. Tarvitsevatko nämä vielä vahvistusta tai uudelleen tarkastelua aivan välittömässä tulevaisuudessa niin, että voitaisiin suojata näitä perusoikeuksia, jotka on nyt altistettu enemmän kuin koskaan erityyppiselle manipuloinnille muiden kuin valtiollisten toimijoiden taholta. Nämä ovat laajoja monenkansallisia yhtiöitä, joihin ei valvova silmiä ulotu, eikä tutkimusmahdollisuudet, eikä voida varmistaa, että lainvalvontavirastotkaan voisivat niitä kunnalla valvoa. Esimerkiksi henkilöiden manttityyden seuranta jatkuvaa ja ja lisäksi tietoja säilytään rajattomasti koskien yksityisiä intimejä tietoja. Näin iso datan kautta todella nämä eri asetuksen tuomat uudistukset vanhentuvat hyvin pian. Kiitoksia. Um, Anna Gomes. Anna. Kiitoksia sitten Anna Gomes. Thank you, Mr. Kiitoksia, Butarelli, että olette paikalla. Te. Kiitoksia siitä, että nyt tulitte paikalle ja, ja kiitoksia siitä, mitä sanoitte parlamentin roolista. Arvostamme sitä ja meillä on ollut hyvää yhteistyötä. Euroopan tietosuojavaltuutettu tätä asetusta voidaan panna täytäntöön PK-yrityksessä. Siskon edustaja kävi täällä ja hän sanoi, että suuryritykset ovat valmiita. Mutta entä sitten PK-yritykset? Ja tietysti olen huolissani samasta asiasta kuin Kienge, eli Cambridge Analytical – skandaali. Eli mitä voisitte sanoa meille ja instituutioillemme, mitä meidän tulisi tehdä? Me olemme nähneet uusia kehityksiä, esimerkiksi virtuaalivaluutat ja miten järjestäytynyt rikollisuus voi pestä rahaa ja muuta. Ja sitten tekoäly ja ohjelmat, jotka liittyvät tappaviin lennokkeihin yksityis- ja sotilaskäytössä. Ja nyt sitten ensimmäinen ihminen jäi itse ohjautuvan auton alle. No, teknologian kehitystä ei voida pysäyttää, mutta täytyy miettiä, miten sitä voidaan hallinnoida. Ja tästä viimeinen kysymys. Eli kansallisten tietosuoja, viranomaisten rooli ja niiden yhteydet teidän instituutioonne. Omassa maassani Portugalissa meillä on erittäin pätevä kansallinen tietosuojakomitea, joka yleensä antaa hyviä lausuntoja hallitukselle, joita välillä noudatetaan, välillä ei. Mutta yksi ongelma maassamme on, hallitus yritti peitellä tätä skandaalia, joka liittyy näihin kultaisiin viisumeihin ja miten se lisäsi rikollisuutta ja korruptiota. Ja nyt meillä on sitten oikeudenkäynti, jossa on entinen ulkoministeri syytettynä itse yritin saada tätä luetteloa näistä ihmisistä, jotka ovat saaneet tällaisen viisumin. Ja ministeri, joka on nyt syytteessä, hän käytti tämän tietosuojakomitean lausuntoa ja sitä kautta hän esti sen, että minä saan tämän luettelon käsini. Ja halusin tietää vain näiden ihmisten nimet, jotka ovat saaneet kultaisia viisumeita. Tiesin, että sieltä löytyy sitten paljon rikollisia ympäri maailmaa. Eikä tämä aika kieroutunutta, jos kansallinen tietosuojakomitea sen sijaan, että se tekisi työtään, eli auttaisi Euroopan parlamentin jäsentään työssään, mutta hän käyttää tietosuojaa estääkseen meitä puuttumasta tällaiseen korruptoituneeseen järjestelmään. Ja minä voin toimittaa teille tämän kysymyksen kirjallisesti. Kiitoksia sitten edustaja Sipel. Very much and thanks for... Oikein paljon kiitoksia. Kiitokset kollegan Buttarelli tästä selonteosta ja kiitokset viime vuosina tekemästänne työstä. Viittasittekin jo siihen, että elämme haasteellisia aikoja. Silloin kun vuosia sitten aloimme keskustella tietosuojasta, niin puhuimme asiakirjoista ja puheluista, jo sähköpostista, jotka pitää suojata, mutta teknologia kehittyy kehitymistä aina nopeasti ja me puhumme asioiden internetistä ja verkottuneista laitteista. Oikeastaan kaikki, mitä ympärillämme tapahtuu, voidaan teknologian avulla ikään kuin ottaa rekisteröitäväksi. Puhelimet, TV, jääkaapit, ne voivat aina kerätä tietoa, jos vain sen mahdollistamme. Eli siksi onkin yhä tärkeämpää, että säännöt ovat tiukemmat, mutta yhtä lailla, kuten sanoitte, me tarvitsemme myöskin sääntelyä Teknologia kehittyy nopeasti, mutta toisena haasteena on se, niin kuin itsekin taisitte sanoa, että vaarana on se, että vain harva yritys hallitsee nämä kaikki kerätyt tiedot. Silloin voidaan manipuloida poliittista mielipidettä. Jotkut ovat väittäneet jopa, että että näiden kaikkien tietojen avulla, kun ne ovat muutaman harvan käsissä, niin älykäs asuminen voikin johtaa tilanteeseen, jossa ihmiset eivät itse voi päättää enää elämästään, sillä meidän elämämme vaikutetaan ja meitä, meidän toimintamme manipuloidaan jatkuvasti. Joten pari, kolme kysymystä tähän on joutunut. Ensinnäkin yleinen tietosuoja-asetus astuu voimaan toukokuussa, eli tuota pikaa. Mutta minulle on syntynyt seuraavanlainen vaikutelma, ehkä voisitte kommentoida sitä. Kaikki eivät välttämättä ole vielä valmiita toimimaan uusien määräysten mukaisesti. Mitä olette mieltä sen suhteen, että jos jäsenvaltiotasolta löytyy riittävästi päteviä ihmisiä tietosuoja-asioiden hoitamiseksi. Ja mitä tulee sähköiseen yksityisyyteen ja privacy-asiaan, virallista neuvoston kantaa ei vielä ole olemassa, mutta olemme saaneet kuulla huolestuttavia viestejä, eli jotkut toimijat, jotkut jäsenvaltiot haluavat vesittää kaiken, jopa komission ehdotuksenkin. Eli ei puhuta enää tai ei haluta laisinkaan noterata parlamentin näkemyksestä. Ja mitä tulee taas sääntelyyn, niin minä uskon, että me puutumme kyllä kilpailulainsäädäntöön, verotuslainsäädäntöön, mutta onko olemassa muitakin kysymyksiä, joita pitäisi käsitellä? Tämä ei tietenkään kuulu sinänsä teille, mutta minulle on syntynyt sellainen vaikutelma, että ainakin huhujen mukaan suuret internetjätit joutuvat maksamaan vain pari kolmen prosenttia veroa. Ja kansalaisten näkökulmasta katsottuna tämä on aivan järjetön asia, joten miksi internetjättien pitäisi nauttia erillisistä verohelpotuksista, jos kansalaiset eivät siinä pääse nauttimaan? Ja jokunen päivä sitten keskustelimme tästä Privacy Shield-hankkeesta – Ehkäpä teillä on vielä uudempia tietoja, mitenkäs tilanne on kehittynyt tai mitkä asiat ovat edelleenkin päivän polttavia. Kiitoksia. Eh, Kiitoksia. Sitä minä Ernst. Ja, vielen dank. Kiitoksia. On hienoa aina, kun olette paikalla, Butarelli. Te edustatte hyvin edistyksellistä politiikkaa EU:ssa, mutta EU:ssa tehdään välillä hyviäkin asioita ja tietosuoja on yksi näitä asioita. Pari kuukautta sitten kävin Bulgariassa ja siellä puhuttiin nyt vallankumouksesta. Siellä sanottiin, että, että tämä on aika suuri juttu, kun ajatellaan tämän asetuksen täytäntöönpanoa. Ja monet viittasivat siihen, siellä oli paljon yrityksiä edustettuja ja kaikki sanoivat, että meillä on nyt tässä täytäntöpanossa ongelma. Emmekä tiedä, onnistuuko tämä nyt kun olemme pieniä yrityksiä. Eli voisitko kertoa, onko teillä käsitys siitä, mikä on tilanne jäsenvaltioissa? Siitä olisi hyvä saada tietoa. Ja sitten toinen kysymys. Te ihan oikein totesitte, että Euroopan tasolla pitäisi olla laadukasta tietosuojaa. Ja tietenkään ei voida vaatia kaikkia yrityksiltä tai yksityissektorilta tai julkisilta instituutioilta jäsenvaltioissa. Tässä on katsottu Euroopan taholta hiukan pois. Ja mielestäni tämä nyt ei niin voi toimia. Ja tekin sanoitte, että Euroopan tasolla – meillä pitäisi myöskin olla selkeä tietosuojajärjestelmä. Ja laatua. Ja sitten te puhutte Europolista. Tästähän on jo riidelty kuukausikaupalla, kuten tiedätte. Ja mehän tiedätte, että tämä pyhä graali neuvostolle on tämä ja tässä kieltäydytään kaikista resursseista. Ja tietosuoja, tämä liittyy tähän tietosuojaan ja tämä koskee muitakin virastoja ja elimiä. Eli mitä mieltä olette tästä? Eli mitä pitäisi vielä tehdä, jotta asia saadaan liikkeelle, koska neuvosto on jumittanut tämän asian. Ja sitten vielä yksi sisältökysymys. Tämäkin on ehdotus, joka on tehty eli lex generalis ja lex specialis. No, näin tietysti voidaan tehdä, mutta täytyy sitten selvittää, mikä on niiden välinen suhde. Eli mikä on sitten tämän yleisen lain ja erityislain välinen suhde? Eli millainen suhde niiden välillä täytyy olla, jotta siihen voidaan luottaa. Ja keskustelussa olisi hyvä saada teiltä hiukan täsmennyksiä näihin asioihin. Kiitos. Thank you very much. Uh, now... Kiitoksia. Ja nyt Buttarelli saa sitten vastauspuheenvuoron. Thank you very much, madam. Kiitoksia puheenjohtaja. Aloitan edustaja Kiengesäntä. Ei ole mitenkään sattumaa, että tänä vuonna – sen jälkeen, kun olemme tehneet kovaa työtä ja saimme täällä aikaan kansainvälistä keskustelua eettisistä kysymyksistä uudessa teknologiassa. Meidän ymmärryksemme on se, että tietosuojan lainsäädännöllä voi olla merkittävä rooli tässä, mutta se ei vielä riitä, vaikka, vaikka kaksi puuttuvaa pala onkin saatu mukaan e-privacy ja ja eh, toimielimiä koskeva asetus. Olemme aloittaneet yhteistyön eh, digitaalisella puhdistusharjoituksella eh, meillä mukana näistä eri yhtiön sulautumista vastaavat viranomaiset ja muut viranomaiset. Eilisiltana julkaisimme kertomuksen vääristä uutisista ja muista, mikä ei suoraan liity Cambridge Analytics-asiaan, mutta totesimme, että nyt on aika aivan uudenlaiselle lähestymistavalle, koska e, keinoäly ja tietyt uudet teknologiat yhdessä – voiman keskittymiselle muutamille teknologian jättiläisille olosuhteet, jotka edellyttävät aivan uudenlaista lähestymistapaa. Me haluammekin tiiviimpää yhteistyötä vastuuviranomaisten kanssa, niin että mukana ovat eh, digitaalisesta lainsäädännöstä AV puolesta ja mediasta vastaavat viranomaiset mukana. Oletus on se, että kaikki se, mikä teknisesti onnistuu, ei välttämättä moraalisesti pysy jaloillaan. Esimerkiksi sisäänrakennettu oltusarvoinen yksityinen suoja ovat tapoja toimia, kun puhumme sitten laajemmalle yhteisölle, kun ajatellaan näitä laatioita suunnittelijoita, tuottajia, niitä, jotka eivät käsittele henkilötietoja. Näillä kaikilla on hyvin suuri vastuu. Uskomme, että ihmisarvosta ei ole pidetty kiinni, sitä ei ole kunnioitettu, niin kuin artiklassa yksi perustamissopimuksessa todetaan. todetaan. Näin ollen kansainvälinen konferenssi, jossa käsiteltiin keino, jossa käsitellään keinoalue, tulee keskittymään juuri näihin eettisiin ulottuvuuksiin neljännen teollisen vallankumouksen kohdalla Kuka voi puhua eettisistä periaatteista? Pitäisikö meidän puhua täytäntöönpantavista globaaleista kriteereistä? koska tarvittaisiin kansainvälisiä standardeja tietosuojassa. Kuinka onnistuisimme tässä e- eettisellä puolella? filosofeja ja unelmioida epidemiologioita, tutkijoita kutsutaan paikalle pohtimaan, kuinka tiettyjä eettisiä periaatteita täytäntöön pannaan eri aloilla. Ja tästä, tätä kautta pyritään päätelmiin siitä, mitä voisimme vielä lisää tehdä niin, että meillä olisi holistinen lähestymistapa, yksityisyys ja tietosuojakysymyksiä. Mielestämme tämä on äärettömän relevanttia keskustelua. Olemme jo nyt julkaisseet väliaikaisen kertomuksen, jonka tietosuojavaltuutettu toimistossa olemme laatineet. Siinä on kuuleminen kesken kesäkuuhun asti lokakuun aloitteen tarkoituksena on saada aikaan kunnon keskustelua ja saamme tämän talon ja muiden toimielinten tuen sinne, joten olen luottavaisin mielin sen suhteen, että Euroopan unioni voisi ottaa johtoaseman tietosuojakysymyksessä tässä kansainvälisessä e- etiikkakeskustelussa. Dieter Meralle uskomme, että olemme nyt oikeilla raiteilla Europolin kanssa. Aloitimme vähän vaikealla tavalla. Meillä oli siirtymäajan suuntaviivoja, joissa meitä ei oltu kuultu, mutta kun kuukausia myöhemmin tapasin kokouksessa myös johtokuntaa. Tämä oli oikein rauhoittava tilanne. Suuri enemmistö tärkeistä suosituksistamme on otettu nyt huomioon. Sitten tietojen säilytyksestä. Tiedämme, että tietoja on jaettava ja nämä yhtiöt tietävät, että tarpeellisuus ja suhteellisuus ovat tärkeitä perusperiaatteita. Ei mitään yhden koon politiikkaa ole, joten tapauskohtaisesti ja tietokategorioittain lähestymme tätä ja katsomme, mikä on asianmukainen tapa toimia ja kuinka pääsemme tasapainoiseen tilanteeseen. Tulemme tekemään yhteistyötä myös tietosuojan toiminnassa niin, että saataisiin oikeat ratkaisut tunnistettua. Olen kyllä luottavainen koko tähän strategiaan ja myös näihin erityisiin kohtiin, jotka koskevat tietojen säilyttämistä. Yleistä tietosuoja-asetuksesta jättiläisiin sovellettuna sitten tästä kysyi Lopez Aguilar. Ensinnäkin ensimmäistä kertaa meillä on selkeä periaate, jonka mukaan emme välittää eh, siitä, missä serverit ovat tai pääkonttorit, vaan katsomme, missä palvelut ja tar- tavarat on, ovat tarjolla ja missä ihmisiä profiloidaan. Näin ollen emme voi puhua enää ekstraterritoriaalisuudesta. Ensimmäistä kertaa Meillä on aivan mustavalkoinen lähestymistapa, jonka mukaan yleistä tietosuoja-asetusta voidaan täytäntöpanna paremmin, paljon paremmin kuin tänä päivänä näihin äh, teknologian jättiläisiin. Haluaisin palata vielä vuosien 1995-1998. Tuolloin oli vastaavanlaisia yhdysvaltalaisia yhtiöitä, jotka, jotka vastustivat tätä toimintaa ja menivät paniikkimoodiin ja laajensivat määrää aikoja, erityisesti vuoden 1998 lokakuussa. Nyt olen nähnyt lehdistötiedotteita Microsoftilta, Googlelta ja muilta, ja ne sanovatkin, että me olemme valmiita, me voimme noudattaa näitä periaatteita. Eli nämä yhtiöt ymmärtävät, että, että, liian, että nyt on hyvin pirstoutunutta yksityisyyspolitiikkaa ja tämä käyttää paljon aikaa. Nyt Euroopan johdolla voitaisiin todella onnistua siinä, että otettaisiin käyttöön maailman kattavat maailmanlaajuiset standardit. Kysymys koskee sitä, saammeko tämän toteutumaan tehokkaasti käytännössä, pystymmekö puhumaan yhdellä äänellä. Tästä syystä pidin tärkeänä siitä, että nämä eurooppalaiset tietosuojaneuvoston pe- periaatteessa olisi uudet, peria- uudet lähestymistavat, ensin kollegiaalisuus, uudist- uudenaikaisuus, avoimuus, tilivelvollisuus, valikoivuus ja konsensus eikä äänestämisperiaate. Jos aloitamme eh, toteuttamaan näitä johdonmukaisia mekanismiperiaatteita, eh, jos ryhdymme toimimaan byrokraattisella tavalla, niin joudumme viikkoja pohtimaan sitä, kuka tekee mitäkin. Meidän on tällainen tilanne pyrittävä välttämään ja puhuttava todella yhdellä äänellä. Olemme valmiita ryhtymään kamppailuun teknologian jättelöisten kanssa ja mielestäni osoitimme sen, kun synkronoimme ponnistelumme tässä Facebook-jutussa yksityisyyspolitiikan osalta. Sitten Microsoft vs Yhdysvallat ja FBI ja pilvipalvelut huomioiden myös nykylainsäädäntö. Olemme tämän kyllä osoittaneet ja olen luottavaisin mielin sen suhteen, että 25. toukokuuta tulee olemaan todellinen virstanpylväs tällä tiellä. Olemme myös valmiita täytäntöönpanemaan skaalattavalla tavalla yleistä tietosuoja-asetusta pk-yrityksiin. Tän iltapäivällä tapaan kollegoita nyt keskustelemme siitä, kuinka voidaan täytäntöpanna artikla 30.5 yleisessä tietosuoja-asetuksesta äh, koskien tiettyjä poikkeuksia. Ovatko nämä tällaisia oletusarvoisia poikkeuksia vai tapauskohtaisia, riippuen siitä, mitä arkaluontoisten tietojen kanssa tehdään. Meillä on nyt neljä, 14 su, suuntavivai, jotka ju, ju, julkaistaan pian, ja ne koskevat pk-yrityksiä. Sitten tästä Cambridge Analytics-asiasta. Tämä ei ole mikään uusi asia, eikä tämä ole ensimmäinen kerta, kun kuulemme tällaisista rikkomuksista ja yhteyksistä. Kuukausia sitten aloitimme ikään kuin tieteellisen, maailmanlaajuisen, huolellisen analyysin koskien sitä, kuinka dataa innovatiivisella tavalla kerätään, säilytetään, e, irrotetaan yhteydestä Erityyppisiä infonomian kanavia käytetään ja, ja tässä tutkittiin myös sitä, kuinka manipuloivalla tavalla tätä informaatiota prosessoidaan ja irrotetaan se omasta kontekstistaan ja käytetään uudelleen ei ainoastaan isodata-sovelluksissa, vaan myös niin, että väärennetään todellisuutta ja otetaan yhteyttä ihmisiin. Olemme analysoineet sitä, kuinka yksinäistä teknologian jätti läisistä on saattanut hyötyä 52 000 profiloiden kumppanin avusta. Nämä ovat yhteyksiä, jotka ovat ihmissilmän näkymättömissä. Meillä on myös uusia käytäntöjä. Esimerkiksi tietokoneen näppäimistö ja mikrofoni ja muut näennäisesti perinteisesti yhteiset sovellukset ovat käytössä, kun kerätään tietoja epäavoimella tavalla. Olemme nyt panneet merkille tämän uutuuden, kuinka algoritmeja, algoritmin avulla käytetään tietoja aivan uudella tavalla. Tämä on hyvä osoitus siitä, että tietosuojaa suojella ei ainoastaan suojella henkilön oikeuksia, vaan kaikkia perusoikeuksia, myös demokratiaan liittyviä oikeuksia. Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa on menossa tutkimukset, jotka koskevat tällaista mikrokohdennusta ja manipulointia. Annettimme tutkimuksen, jonka mukaan käyttäjät saattavat levittää enemmän tietoja ja dataa, joita pitävät väärinä kuin tietoja, joita he pitävät luotettavina. Meillä on erityisiä suosituksia. Ei meillä mitään kristallipalloa tietenkään ole, emmekä ole kaikesta vastuussa, mutta tänä aamuna olemme ottaneet mukaan kansallisten kollegoiden kokoukseen esityslistalle lisää kohdan, koska haluamme yhdellä äänellä välittömästi reagoida tilanteeseen ja näin ollen tulemme seuraamaan tätä tapausta ja keskittymme strategiseen ulottuvuuteen. Tämä on lausunto, joka on suunnattu teille ja muille EUn politiikan mutta näin myös hoidamme omat kotitehtävämme tutkimuspuolella. Synkronisoimme siis aloitteemme yhdessä muiden kollegoiden kanssa. Missä sitten olemme menossa tämän yleisen tietosuoja-asetuksen kohdalla? No monet jäsenvaltiot laahaavat jäljessä. Ei se tarkoita sitä, että ne, jotka ovat hoitaneet hommansa parha, että ovat tehneet sen mahdollisimman hyvin. Edelleenkin analysoimme yksityiskohtia Saksan ja Itävallan lainsäädännössä ja myös olemme analysoineet Alankomaiden lainsäätäjän tekstejä tässä vaiheessa omassakin maassa, niin olemme olleet vähän hukassa, kun meillä on ollut vaalit. Meillä on epävirallinen luonnos kyllä olemassa ja minulla on ollut kunnia tutustua siihen, mutta en nyt voi sanoa, että se olisi sataprosenttisesti tyydyttävä. Mutta pyrimme mm, vakuuttamaan eri tahoja ja pääsemään eteenpäin ajoituksessa ja substanssissa. Olen nähnyt, että suuntauksena on kansallisessa lainsäädännössä väh- minimoida näitä tarpeellisia sopeutuksia, mitä suuria rikkomuksia EU-lainsäädäntöä kohtaan ei ole, mutta, mutta jotenkin ristiriitaisia vastauksia mahdollisesti. Ja tässä tapauksessa tarvitaan huolellista analysointia. Ensinnäkin Euroopan komission on tähän puututtava. sääntelijöinä olemme valmiina ja uskon, että voimme hyötyä siitä, että tilanne vahvistuu yleisesti. Olemme julkaisseet EUn tietosuojavaltuutetun sisäisen tutkimuksen. Tästä kertomus budjettivallan käyttäjille ensi vuoden budjetin ajatellen. Tällä, tällä hetkellä tietosuojavaltuutetun ai, äh, äh, henkilökunta 2500 henkilöä, 24 äh, prosenttia on tullut lisää, lisäystä, mutta tässä, tässä on vain puolet siitä määrästä, minkä verran Brysselissä lombareita liikkuu, joten eipä paljon mitään mutta no, me yritämme vielä tehdä vielä enemmän työtä vähemmillä resursseilla ja yritämme toimia selektiivisesti ja vähentää byrokratiaa tietystä prosesseista ja pyrimme toimimaan hyvin tiukasti silloin, kun se on tarpeen. Haluaisin ehdottaa, että puolen vuoden päästä yhteistyössä komission kanssa ehkä niin, että hyödynnettäisiin hyvin tunnettuja foorumeita, kuten vuosittaista kansallisten ja eurooppalaisten parlamenttien tapaamista. Ja että esityslistalle otettaisiin kohta, jossa keskusteltaisiin kansallisella tasolla heidän roolistaan ja yleisen tietosuoja-asetuksen tilanteesta. Tiedän, että jossakin jäsenvaltiossa – lähdetään jälleen taas pirstomaan ja tehdään pieniä myönnytyksiä. Huomioiden eri poikkeukset ja lisäykset ja muutokset. Mutta en usko, että tämä on oikea lähestymistapa. Yksityisyyttä tarvitaan valvojat ja prosessorit eivät voi jatkaa työtään vuoteen, vuoteen 2020 asti tämän vanhentuneen lainsäädännön kanssa, joka on nyt sitten jäsenvaltioiden lainsäädäntöpuitteissa, eikä sitä voida poistaa ne uutta. Myös ne, jotka hyvässä uskossa haluavat soveltaa yleisö yleisen tietosuojasetuksen sääntöjä ovat ikään kuin vanhojen sääntöjen ansassa, Kyllä tästä tulee monen katastrofi. Riippumatta siitä, minkälaisiin kompromisseihin saatatte pyrkiä, niin haluaisin vahvasti suositella ja rohkaista teitä toimimaan niin, että pyrittäisiin nopeasti hyväksymään asetus ja viedä läpi tämä kolmi kantaneuvottelu, joka käsittääkseni on tarkoitus hoitaa nyt keväänä. Sitten edustaja Ernstille asetus 45, mehän tuimme tätä kyllä, ei ole ollenkaan tilaa pirstoutuneille toiminnalle hallinnollisia tietoja ajatellen esimerkiksi kyllä periaatteellinen on oltava samoja. Me tunnustamme sen tarpeen, että tiettyjen, tiettyjen operatiivisten tietojen osalta voisi olla rajoitettu määrä järkeviä sopeutuksia, ei välttämättä poikkeuksia, mutta lisäyksiä ja erittelyjä ottaen huomioon toiminnan erityispiirteet, enkä tässä puhu ainoastaan Europolista, vaan myös muista toimijoista. Kysymys kuuluu, kuinka tämä hoidetaan – nyt on luku 8a tunnistettu, tai no, voimme tätä työstää, mutta ratkaisuna näkisimme sen, että niin mainitsitte täällä Lex Specialis verrattuna Lex Generalis tilanteeseen. Uskon, että tällainen erityislainsäädäntö voitaisiin oikeuttaa ainoastaan, mikäli, mikäli on edessä jotakin niin erityislaatuista ja relevanttia, että sitä ei voida säännellä muulla tavoin. Ajatus on siis, se, että kaikki nämä toimijat olisivat yleisten periaatteiden kattamia. Tämä on oikein hyvä periaate. Mä olen pannut merkille, että hyvin harvat Europol-asetuksen säännökset tarjoavat kunnollisia suojia joita ei olisi poliisi- oikeuspuolella katettu. Eli voitaisiin soveltaa yleisiä sääntöjä, jossa tunnistamme korkeamman tason standardia. Tässä on muutama tapaus huomioituna. Ehkä nämä korkeammat standardit silloin voitaisiin säilyttää, mutta periaatteessa olisi pidettävä kiinni siitä, että yksi sääntö kaikkia varten. Ajoitus on minulle huoli koska tämä, tietenkin tämä Euroopan eurojohtaja koskeva kysymys on relevantti myös muille noin 60 toimielimelle ja toimijalle, jotka odottavat ratkaisuja, joten vielä kerran kertokaa vain, mitä voin tehdä, jotta voisin tukea teitä niin, että nopeammin voitaisiin hyväksyä nämä lainsäädäntöosat. Publish. Privacy Shield julkaistaan ihan muutaman tunnin kuluessa tällä viikolla ennen kuin järjestetään kevään viranomaistapahtuma. Tässä huomioidaan Yhdysvaltojen viimeaikaiset tapahtumat, muutokset viisumilakiin ja Piklopin NFDCn nimityskysymykset huomioidaan myöskin – Lisäksi huomioidaan se, mitä on jo sovittu kansallisella tasolla. Tiedustelutoiminnan pitää olla tehokasta, vakaalla pohjalla tapahtuvana työnä. Meidän järjestelmämme selkeästi osoittaa, mitä tiedustelupalvelu voi tehdä. Ja kun huomioidaan Privacy Shield-datan käyttöä muihin tarkoituksiin, niin sekin on mahdollista, mutta jos haluamme näitä kaupallisiin tarkoituksiin hyödyntää, niin silloin täytyy huomioida tarpeet, avoimuus ja muut kysymykset, joten sinänsä avoimuus on hyvä asia, mutta me emme ole vielä päässeet niin pitkälle – jos huomioimme, mitä on opittu Safe Harbor-kokemuksesta. Vielä kerran me tulemme tarkastelemaan kinkisimmät kysymykset. Ne liittyvät lähinnä valvontaan ja otamme huomioon, mitä on saatu aikaiseksi myöskin kaupallisella puolella. Privacy Shield ei ole ollut yhdysvaltalaishallinnon ykkösaihe, mutta muutoksia voidaan saada aikaiseksi ennen kuin ajaudutaan taas käräjille. Kiitoksia Buttarelli näistä avoimista huomioista. Toivotamme teille lykkyä tykö uusiin haasteisiin ensi vuonna. Ja kiitoksia tästä keskustelusta ja mielenkiintoisista puheenvuoroista. Seuraava kokous on 26. maaliskuuta 3.5.7 ja 27. päivä 9.5.1. Kiitoksia ja hauskaa päivänjatkoa.